Allora iniziamo. No niin, voimme aloittaa. Pyydän anteeksi tätä muutaman minuutin myöhästymistä. Tulkit olivat joutuneet lähtemään toisaalle hommiin, mutta kyllä nyt kaikki näyttää sujuvan, joten voimme aloittaa valiokuntamme kokouksen. Toivotan tervetulleeksi unkarilaisvieraat. Täällä on siis vierailijaryhmä. Ja toivotan heille mukavaa valiokuntakokousta. Nyt voimme siirtyä pöytäkirjojen hyväksymiseen. Jos kukaan ei sitä vastusta, niin se on hyväksytty. Anteeksi, esityslistaluonnos hyväksyttiin. Jos pöytäkirjoja kukaan ei vastusta ennen kokouksen päättymistä, niin silloin pöytäkirjatkin on hyväksytty. Tämän päivän kokous lähetetään internettelevisiossa. Ja nyt voimmekin siirtyä äänestämään. EUn poliittinen toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista. Esittelijänä Mark Tarabella. siirtykäämme välittömästi äänestämään. Mark, haluatko käyttää puheenvuoron vai siirrymmekö äänestämään? Ole hyvä. Merci, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No en puhu pitkästi, mutta haluaisin vain kiittää tehdystä työstä ja kiittää eri varjoesittelijöitä, koska olemme onnistuneet löytämään ihan hyvän määrän tässä kompromisseja 6 tai 7 ja muistakin tarkistuksista on päästy yhteisymmärrykseen. Haluaisin tässä tervehtiä ja kiittää kaikkia kollegoja, mutta myös virkkamiehiä Sonja Stella. Useammat heistä ovat tehneet tässä työtä tämän asian osalta aivan loistavalla tavalla. Yksinkertaisesti tässä nyt vielä toteaisin, että Äänestysluettelo on varsin pitkä tällaiseksi lausuntoluonnokseksi. Kehitysvaliokunta on tässä vastuvaliokuntana. Me olemme onnistuneet saamaan varmastikin vahvan viestin tässä eteenpäin ja kollegani Silvestre varmaan tästä puhuu enemmän. Kenties tässä haluttaisiin vielä vahvempi viesti tuoda esille menettelystä ja ajoituksesta. Mutta tästä tullaan vielä puhumaan. Mutta sanoisin vielä, että koska tässä on kompromisseja, jotka pitävät sisällä varsin vahvan viestin, niin haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat paljon tarkistuksia tehneet Patrollisheltan sillä. Joskus olen laittanut tarkistuksen kohdalle miinus. Ei tämä tarkoita sitä, että minä vastustan sitä. Olen tietysti yhtä mieltä heidän kansansa mutta lausuntoluonnoksen pitäisi olla mahdollisimman tiivis ja antaa vahva viestiä, jos nyt tähän otetaan kaikki nämä huomiot mukaan, jotka kyllä henkilökohtaisesti jaan, niin silloin voidaan kyllä vesittää tätä haluamamme valiokunnan vahvaa viestiä, jonka kehitysvaliokunnalle haluamme antaa, joten Täällä on näitä miinusmerkkejä äänestysluettelossa ja tämä ei siis vasta- tarkoita sitä, että minä vastustan näitä tarkistuksia, vaan pikemminkin siinä hengessä toimitaan, että saadaan mahdollisimman tiivis eh, lausunto, joka antaa vahvan viestin eteenpäin. Ja tämän vuoksi muutamien tarkistuksen kohdalla siis tämä miinusehdotus. Ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat olleet vahvasti mukana tämän lausunnon laatimisessa. Lausuntoluonnokseen on tullut paljon muutoksia ja tässä on paljon äänestettävää, joten lopetanpa tältä erää, herra puheenjohtaja. Eh, Mark. Eh. Kiitos Mark. Nyt voimmekin sitten siirtyä äänestämään. No niin. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Sinulla ei ole. Selvä, otetaan tämä huomioon. Luis Capula Santosilla ei ole äänestyskorttia, mutta muistamme tämän. Tarkistus yksi. joka on kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys ensimmäisestä osasta alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten avaamme äänestyksen tarkistus yhden toisesta osasta. Äänestys päättyy. Toinen osa hyväksytty. Lopuksi kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Silvestris Lavia. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 2 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten toinen osa, tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Py- puheenjohtaja pyytää anteeksi. Äänestämme vielä tarkistuksesta viisi. Hyppäsimme sen yli. Jägle, äänestys alkaa. Äänestys päättyy vitosesta. Hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 10. 11. Anteeksi. Äänestys alkaa. 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 seuraavaksi. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 19. Toinen osa. Äänestys alkaa. 19. Tarkistus. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yksi, Patral Neves. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 on hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 24. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten toinen osa. Tarkistuksesta 24. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Lion ja muut. Eikö niin? Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 39. Gladfelder. Se on seuraava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Tarkistus 45. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 3. Kahdessa osassa. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa kompromissista kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 55. Äänestys alkaa. Niku Lesku. Äänestys päättyy. Jännitys tiivistyy. Hylätty. Kompromissi neljä seuraavaksi. Haluatko käyttää nyt puheenvuoron? Mikrofoni ei ole päällä. Tarkistus esitellään äänestyksen jälkeen. Eli äänestys kompromissista neljä alkaa. Äänestys päättyy. Mm, kompromissi neljä on hyväksytty ja nyt annamme puheenvuoron edustaja Silvestrikselle. Hän äh, kertoo nyt tarkistuksesta neljä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tällä tavoin teen suullisen tarkistuksen tarkistuksesta, joka on jo hyväksytty, mutta minulla on tähän syyni. Tämä suullinen tarkistus, jota tässä ehdotan, korvaa toisen osan kompromissista, josta juuri äänestimme. Ja uskon, että teillä on tämä teksti. Jos ei, niin voin sen lukea. Mikä logiikka tässä on takana? Se on se, että että päästään siihen, että kaikki avustusohjelmat kehitysmaille todella auttavat maataloustuotannon parantamisessa ja siinä, että saadaan aikaan omavaraista tuotantoa ja tuotantolaitoksia, jotka käyttäisivät uusiutuvaa energiaa. Miksi, miksi näin sanon? Itse olin esimerkiksi nuorena monissa vapaaehtoishankkeissa. Me keräsimme esimerkiksi kaivoja varten materiaalia he, herkillä alueella, mutta sitten kun piti alkaa käyttää näitä laitteita, niin maksut olivat niin korkeita, että niitä ei voitu käyttää lainkaan. Eli jos nähtäisiin rahoitusta sekä itse viljelylle että että myös tälle tarvittavalle energialle, jota tarvitaan siihen, että tuotantolaitokset ovat toiminnassa, niin mielestäni tämä olisi merkittävä askel kohti turvallisuutta ja riippumattomuutta elintarvikealalla. Tähänhän me usein viittaamme tässä mietinnössä. Kiitos. Nyt esittelijä on pyytänyt puheenvuoron Mark Tarabella. Je voulais juste dire, président, que... Olisin vain todeta puheenjohtaja, että ongelma, joka liittyy tähän tarkistukseen, ei ole tarkistuksen sisältö. Sisältö menee pidemmälle kuin kompromissi, jotta pyrin ajamaan takaa. Henkilökohtaisesti minä en vastusta sisältöä, vaan muotopuoli on ongelma. se se Elwood, Fontana ja Ashworth tehdessään tarkistu kompromissia neljä. Ja sitten tämän jälkeen tehtiin tämä suuren tarkistus puoli yhden aikaan. Ja tämä kompromissi kaikkien ryhmän, ryhmien tukema ja tämä kompromissi on saatu aikaan, joten minä en sinänsä vastusta suista tarkistusta, mutta suoraan sanottuna menettelyn suhteen olisi hyvä, mikäli tulevaisuudessa, vaikka tarkoitusperät ovat niin kovin hyviä, että kiinnittätte sen huomiota siihen, että sitten puoli kahden aikaan ei, ei tehtäisi tällaista, koska tämä työryhmä kokoontui kahden aikaan, jossa minä käsittelen juuri samasta asiaa. Il problema, Mark, Mark, ascolta, il problema... Kuuntelehan Mark. Jos ehdotat, että äänestämme, e, äänestämme. Jos vastustat e, äänestämistä, niin säännön mukaan emme voi äänestää. Eli vastustatko sitä? Haluaisin hieman oikeastaan ja sanoa, että työ on nyt tehty. Ja minun täytyy sanoa, että olen pettynyt. Ymmärrän kyllä tämän tarkoituksen tarkistuksen tarkoitusperät, mutta pelkästään menettelyn vuoksi, niin eihän näin voi tehdä, joten kaikilla kunnioituksella kaikkea sitä työtä kohtaan, jota asian suhteen on tehty, niin sitten voiko sitten puoli kahden aikaa ruveta tällaista tekemään. Mutta kyllä minulle sopii, että sitä äänestetään. Allora a questo punto votiamo l'emendamento. Selvä, äänestämme siis tästä suullisesta tarkistuksesta, jota Silvestri juuri meille selvensi. Ja otamme huomioon myös sen, mitä Tabella sanoi. Eli suullinen tarkistus, äänestys alkaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Seuraavaksi 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy kuudesta yhdestä. Hyväksytty. Sitten 62, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. 62, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. hylätty. 64. Äänestys alkaa. 64. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy kompromissista 5. Se on hyväksytty. 77. Jegle. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy ensimmäisestä osasta, joka on hyväksytty. 77. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 81. Gladfelder. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi Silvestris esittelee suullisen tarkistuksen, joka liittyy tarkistuksen 82. Kiitoksia. Minä esitän tämän lävien puolesta hänelle paikalla. Tarkistuksessa pyydetään, että 8a kohtaan lisätään, että täytyy taata paikallisten tahojen neuvottelun mahdollisuudet ja ehdottaa, että otetaan käyttöön tällaiset käytännön säännöt, jotka koskevat paikallisten viljelijöiden tilaa. Kommentti ilman mikrofonia. No niin, nyt voimme äänestää tästä juuri esitellystä tarkistuksesta, jonka Lavia on jättänyt. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 82. Äänestys päättyy ja tämä on hyväksytty. Kahdeksankymmentäkolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Sitten toinen osa kompromissista 6. Äänestys alkaa. Toinen osa kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 85, kahdessa osassa. Äänestämme ensimmäisestä osasta tarkistuksessa 85 Neves. Äänestys alkaa. Äänestys päättyi hyötty. Toinen osa 85 tarkistuksesta. Toinen osa. Puheenjohtajakorjaa äsken oli hyväksytty, siis ensimmäinen osa tarkistuksesta 85 ja nyt sitten toinen osa. Varmaan samalla enemmistöllä hyväksytty tämäkin. Sitten 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Seuraavaksi 88. Äänestys alkaa. Sanoisin, että se on hyväksytty. 89. Äänestys alkaa. Tämäkin on hyväksytty. 90. Manner. Äänestys alkaa. Tämä on hylätty. 91. Patranevich. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 92. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hylätty. Sitten sitten toinen osa tarkistuksesta 92 äänestys alkaa ja se on hyväksytty. Sitten 93 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Nyt sitten loppuäänestys. Loppuäänestys alkaa muutetusta tekstistä tässä muodossa. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty. Onnittelut esittelijä Sara Bellalle. Onnittelut myös Silvestrisille. Nyt sitten esityslistan kohta viisi. Jos olemme valmiita, tämä kohta koskee EUn valkoesaineiden vajetta. Mikä ratkaisu pitkäaikaiseen ongelmaan? Martin Hoisling on tässä esittelijänä ja tämän oma mietinnön päätarkoituksena on se, että korostetaan, kuinka tärkeää on ottaa käyttöön erilaisia sopivia välineitä, joilla voidaan edistää proteiinien tai valkoisaineiden tuotantoa, kun uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Martin Hoisling, ole hyvä. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh Kiitos puheenjohtajat, naiset ja herrat. Olen iloinen siitä, että niin kovin moni jäi tänne vielä äänestyksen jälkeenkin. Nyt on kyse todellakin tärkeästä mietinnöstä, tietystikin kun tarkastellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa sen uudistusta. Nyt on kyse pitkäaikaisesta ongelmasta, jota on jo hyvin onnistuttu kuvailemaan, mutta viime vuosina ongelma on pikemminkin huonontunut kuin, tai pahentunut pikemminkin kuin tullut parempaan kuntoon, koska viime aikoina näiden valkoiskasvien viljely on vähentynyt entisestäänkin ja 3 prosenttia vain maapinta-alasta käytetään valkoiskasvien viljelyyn, vai 30 prosenttia valkoiskasveista, joita Euroopassa tarvitaan, viljellään täällä Euroopassa. Me tuomme suurimman osan valkoiskasveista, kasviperäisestä valkoisesta 80 prosenttia ollaan riippuvaisia tuonnista. Ja kun las, tehdään laskelmia, niin 20 miljoonaa hehtaaria on viljelysala Euroopan unionin ulkopuolella. Ala, josta olemme riippuvaisia. Tämä on keskeinen ongelma koko tämän jutun kannalta tuontiriippuvuuden suhteen. Ja olemme tässä alttiina ongelmille. Eurooppa ei ole se paikka, jossa se, joka eniten ostaa valkoiskasveja, vaan yhä, yhä enemmän joudutaan kilpailemaan valkoiskasveja Kiinan kanssa, että tämä vaikuttaa hintoihin. Ja luonnollisestikin taustalla on historiallisia syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että Euroopassa on valkoisvajetta. Kyse on kauppasopimuksista, jotka aiemmin tehtiin. GATTin, GATT-sopimus ja myöskin Blair House-sopimus ovat taustalla. Ne edelleenkin vaikuttavat valkoiskasvien saatavuuteen Euroopassa viljan tuottajat. Viljan tuottajan asema haluttiin taata ja sen vuoksi vastineeksi mahdollistettiin valkoiskasvien tuonti. Meillä on ongelmana se, että tämä on pitkäaikainen ongelma, vakava ongelma jatkuvasti. Menetämme viljelysalaa valkoiskasvien osalta. Ja mitä vähemmän viljellään valkoiskasveja, sitä enemmän myöskin menetään tietotaitoa valkoiskasvien tuotannon osalta. Jotta viljely onnistuu, tarvitaan tietty määrä valkeuskasveja, siementen tuottajat ja myöskin maanviljely, maanviljelijöiden tietotaito heikkenee, joten meidän täytyy hyvin nopeasti pyrkiä vastustamaan tätä ongelmaa niin, että viimeisetkin viljelykset eivät katoa ja siementuotanto. Ja mikäli siemen ala voisi tehdä jotakin, esimerkiksi kehittää uusia kasveja. Tämä voisi olla yksi tapa ratkaista ongelmaa osittain. Ja kun tarkastellaan maatalouspolitiikan uudistusta, niin mitä merkitystä valkuaiskasviidellä on? Tietystikin, kun tarkastellaan Euroopan unionin maatalouspolitiikan uusia tavoitteita, valkuaiskasvien viljely vastaa hyvin näitä tavoitteita. Kyse on kasveista, jotka kaikessa suhteessa ovat sellaisia, että ne ovat ekologisen kestävän maanviljelyn osia, koska yksi hehtaari valkoiskasvia sitoo jopa 100 kiloa nitraatteja maaperään, ja tämän tyyppilannoitteiden käyttöä voidaan vähentää. Ja sinänsä tarvitaan vähemmän myöskin energiaa valkoiskasvien tuottamiseen mikäli tuotetaan täällä kotoperäisesti. Nämä asiat täytyy ottaa mukaan maatalouspolitiikan uudistuksessa. Katson siksi, että nämä seikat ovat tärkeitä Ne täytyy ottaa huomioon. Tämä on vain yksi osatekijä, joka liittyy omavaraisuuteen, riippumattomuuteen tuonnista. Ja tulevassa maatalouspolitiikan uudistuksessa täytyy nämä seikat ottaa mukaan niin, että nämä myönteiset vaikutukset esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaistaistelussa ja kestävän maatalouden kehittämisessä sen huomioon. Tässä on kuitenkin ongelmia siellä edessä valkuaiskasvit ja niiden käyttö rehuksi. Tähän liittyy etuja, sitä ei voida kiistää, mutta kun pyritään kehittämään varastointia esimerkiksi, tässä tarvitaan tiettyjä toimia rehuteollisuuden edistämiseksi. Rehuteollisuuden täytyy loppukädessä olla valmiina tehdä myöskin oma osuutensa, kehittää rehuja. Ja tietystikin painostusta voidaan harjoittaa myöskin sinne suuntaan niin, että loppujen lopuksi tähän päästään. Soijan viljely Euroopassa. Siinä puolella on paljon vielä potentiaalia, jota pitäisi kehittää. Viime vuosina esimerkiksi Itävallan kaltaisessa maassa soijan viljely on lisääntynyt. Ja voidaan katsoa, miten tällaista toimintaa voitaisiin tukea muuallakin. On myös muitakin jäsenvaltioita, joissa on noudatettu artikla 68. missä Ranskassa on pyritty tukemaan palkokasvien viljelyä. Eli katsoa, mitä toimia on, voitaisiin ottaa Euroopan tasolla käyttöön. Tästä saataisiin esimerkkejä. Olisi myöskin järkevää, kuten mietinnössäkin olen ehdottanut, että valkoiskasvien viljelyä edistettäisiin ja että ryhtäisiin asianmukaisiin toimiin tämän edistämiseksi. Ja hyvin nopeasti, kuten totesin jo, täytyisi ryhtyä tutkimaan tutkimustyöhön ja tarkastella myöskin siementuotantoa. Ja komissio loppujen lopuksi on se taho, joka voi pohtia, mitä keinoja tässä suhteessa voitaisiin käyttää ja miten voitaisiin toimia, että tilanne saataisiin kohentamaan. Olen nyt kuvannut ongelmaa tekstissäni ja kun katsotaan, mitä ehdotan toimiksi, niin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella voitaisiin aimo askel ottaa eteenpäin tässä suhteessa, kun mietinnöstäni keskustellaan. Voidaan pohtia myöskin sitä, voidaanko nyt pohtia uudelleen eläinperäisen valkuaisaineen käyttöä, koska BSE kriisin yhteydessä tämä tuli kriittiseksi kysymykseksi. Periaatteessa totean mietinnössäni, että kyllä eläinvalkuasta voidaan käyttää, mutta silti on olemassa niin paljon avoinna olevia kysymyksiä, että itse haluaisin ottaa hieman pientä pesäeroa tähän kysymykseen. Loppujen lopuksi pitäisi, pitäisikö sitten ottaa eläinperäistä valkuaista pitäisikö sen käyttö hyväksyä, niin toivoisin, että jossakin suhteessa voitaisiin vähentää eläinperäisen valkoisen käyttöä, mutta ainakaan sen käyttöä ei pitäisi edistää. Hyvin monia myönteisiä tukitoimia olen jo pohdiskellut, ei pelkästään maatalouspolitiikan suhteen, vaan kun on kyse valkuaiskasveista, ja mihin eurooppalaista tuotantoa pitäisi saada elvytettyä. Viime vuonna eurooppalainen valkoiskasvien tuotanto on mennyt vain alanäkeen. Viime vuosina nähdäkseni on kiinnitetty liian vähän huomiota tähän alaan. Ja nyt meidän täytyy hyvin nopeasti ottaa tämä asia tapetille. Viime viikolla täysistunnossa keskusteltiin jo maatalouspolitiikasta ja havaittiin, että suuria ongelmia liittyy myöskin lihan tuotantoalueelle. Euroopassa ja nyt täytyy tämän ohella ryhtyä pohtimaan myöskin valkuaiskasvien tuotantoa. Ja nähdäkseni me voisimme yhteistuomien vähentää tämän ongelmia. Olen onnistunut keskustelemaan jo etukäteen pari esittelijöiden kanssa ja uskon, että me olemme nyt yhdessä löytämässä yhteistä säveltä ja olen iloinen teidän ehdotuksistanne ja käynnistämme keskusteluista ja uskon, että niiden valossa voimme antaa tälle asialle sen ansaitseman painoarvon ja yhdessä nähdäkseni voimme hyväksyä vahvan kannan, joka vain vahvistuu teidän näkemystäni myötä. Kiitos Martin, oikein hyvä. Nyt Morva aloittaa keskustelun. Olkaa hyvä. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Eh, sokkal többről szól ez a vita. Uskon, että tässä keskustelussa on kyse isommasta asiasta kuin mitä uskoisimmekaan, ei pelkästään siitä, että valkuaisaineista on pulaa EU-ssa. Oikeastaan tämä on ilmentymä siitä, kuinka eri paradigmat törmäävät toisiinsa tai argumentit, eli vapaa kauppa kauppa maailmanlaajuisesti on toisella puolella. Tähän kuuluvat elintarvikkeet, elintarvikekauppa. Kauppa kuuluu maailmankauppaan. Ja toinen paradigma on se, että on itse määrämisoikeus elintarviketuotannossa. Jokaisella maalla tulisi olla oikeus päättää itse siitä, mitä elintarvikkeita tuottaa. Ja tämä valkuaisainen vaje on syntynyt maailman kaupan, vapaan kaupan myötä. Tätä kautta emme vaikuta ainoastaan ympäristöön, vaan käytännössä tuhoamme. Siis EU-hun tuodaan 70 prosenttia valkuaisaineita Yhdysvalloista, latinalaista Amerikasta – Toisaalta muualta tuodaan rehukasveja EU-hun ja tämä taas tuhoaa maataloutta monissa EU-maissa ja samalla tuhoamme ympäristöä ja maataloustuotantoa myös näissä tuontimaissa. Miten rehua sitten käytetään? Joissakin maissa, mitä tulee esimerkiksi liikenteeseen, maissa, joissa on suuria merisatamia, näissä maissa on laaja-alaista siipikarjan tuotantoa, tuotantolaitoksia ja tuotanto on hyvin teollista. Onko tämä sitä, mitä me haluamme? Onko tämä kestävää, hyvät kollegat? Haluammeko me tällaista ympäristölle, yhteiskunnalle, työpaikkojen turvaamiselle? Emme varmastikaan. Meidän täytyy katsoa, miten voimme puuttua tähän ongelmaan, kuinka se voidaan ratkaista. Ja vastaus on se, että rajoitamme vapaata maailman kauppaa, otamme elintarvikekaupan tämän alan ulkopuolelle. Meidän täytyisi tässä todella ottaa ensisijaisesti ekologisuus huomioon. Ja kuten esittelijä sanoi, tässä täytyy löytää tasapainoinen tilanne meidän täytyy ajatella ihmisiä ja samalla täytyy taata kasvien hoidon, kasvinviljelyn ja eläintenpidon välinen tasapaino. Kävimme Unkarissa val- valtuuskuntamatkalla ja siellä sanotaan, että yritys on terve silloin, kun on todella tasapaino eläinten hoidon ja kasvien kasvatuksen välillä. Tämä on kestävää sekä työpaikkojen että ympäristön kannalta. Ja tässä on kyse myös ihmisarvosta, mutta meidän täytyy saada aikaan paradigman muutos. Kehottaisin teitä todella pohtimaan sitä, että meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme. Kiitoksia, edustaja Morvai. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä myös Gladfelderia siitä, että hän järjesti tämän Unkarin valtuuskuntamatkan, joka oli todella onnistunut. Seuraavaksi Michel Dantin ja sitten Elisabeth. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä kiittää ensinnäkin kollegaa tästä mietinnöstä, jossa todellakin puututaan ja tehdään oikein hyvä tilannekatsaus eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen valkuaiskasvien viljelyyn. Toisaalta täytyy muistuttaa, että kansainvälisiä sopimuksia solmittiin toisena aikana, aikana jolloin Euroopassa oli 15 väsenvaltiota, kenties vähemmänkin, yksi tai 11 tai 12, en toki muista. Se oli myös sitä aikaa, jolloin Kiina ei ollut maailmanmarkkinoilla mikään tärkeä toimija. Ja tänä päivänä on aivan uusi tasapaino, joka vaatii uudenlaista pohdintaa ja kansainvälisen kaupan näkökulmasta on uusia suuntauksia. Eritoten haluaisin kiinnittää valiokuntamme huomion siihen, mitä Etelä-Amerikan ja Kiinan välillä on kehittymässä. Kiinasta tulee, Kiina on maailman tärkein valkoisaineiden tuoja ja sen ö, viljelyvaatimukset ovat paljon alhaisemmat kuin muuallakin, joten vaarana on se, että me emme ole olekaan niin kiinnostava asiakas enää. Tuotannon lisääntyminen Euro- Keski-Euroopassa ja YMPn uudistus, ne tarjoavat mahdollisuuden. Meidän täytyy nyt ainakin minimi viljelykierron kautta mahdollistaa valkoiskasvien uudelleen viljely. Euroopassa tätä ei kuitenkaan pelkällä asetuksella hoideta, vaan siinä täytyy olla erilaisia välineitä, jotka ovat pitkäkestoisia, koska valkuaisainesektori kärsii tänä päivänä useista puutteista. Ensinnäinen on se, että laji valikoimaa ei oikein tunneta Mitä tulee sitten näitä viljelyn uhkatekijöitä vastaan torjuntaan, niin tutkimusta ei ole paljoakaan ja viljelijöillä ei ole asiantuntijuutta hoitaa asiaa. Sitten täällä esitteli jo puhuikin tästä terveystarkastuksesta ja tämä tarkoit- me osoittaa sen, että tässä täytyy uutta politiikkaa saada valkuaiskasvien osalta, jotta saadaan uutta henkeä viljelijöiden keskuuteenkin ja Tarkistuksia esitetään tähän mietintöön tämän asian osalta, mutta tämän mietinnön täytyy todellakin saada meidän hyväksyntämme taakseen, koska tämä on äärimmäisen tärkeä Euroopan taloudelle ja maataloudelle. Molto bene, Kiitos Michel. Seuraavaksi Jägle, sitten Jaar. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin kollega Huislingille tästä mietinnöstä. Mietintö on oikein hyvä. Ja minun nähdäkseni sen voi laajalti osin hyväksyä. Haluaisimme kuitenkin kommentoida kolmea seikkaa. Ensinnäkin täällä viitattiin jo eläinperäiseen valkuaisaineeseen. Tässäkin olen vakuuttunut siitä, että Euroopan tasolla meidän täytyy uudelleen pohtia, mitä me voimme tehdä asian suhteen, mikäli teurasjätteitä ja muuta tämän tapaista heitetään pois poltetaan tai muuten tuhotaan, mitä voisimme tehdä. Ja valvonta pitää tietenkin varmistaa. Ja miten voidaanko merehtiöille syöttää valkoista, eläinperäistä valkoista vai ei, vai miten sitä voitaisiin käyttää hyväksi. Toinen seikka. Nähdäkseni meidän täytyy tarkastaa myöskin geneettisesti muunnettuja organismeja, gemoita, koska nähdäkseni meidän täytyy realistisesti katsottuna kat- tarkastella myöskin sitä, kuinka paljon GB, GMOita voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi rehuissa prosenttiraja. Ja tietystikin kolmas seikka on se, jota näen, jonka näen tämän asian marginaalissa kahdenväliset kauppasopimukset, joista neuvotellaan parhaillaan. Eikä kukaan ole kiinnostunut näistä seikoista. Ei me, kysytäkö meiltä mitään. Ja kun Mercosur-sopimuksesta neuvotellaan uudesta sellaisesta ilman, että vanhaa muutetaan, niin minä tunnen kahdenväliset kauppasopimukset. Esimerkiksi Kanadan kanssa tunnen hyvin tämän sopimuksen. Minä voin todeta, että tämänkin yhteydessä pitäisi yhtä näihin kysymyksiin ja koko parlamentin pitäisi päästä tarkastamaan asioita, kun komissio ja komissaari aktiivisesti toimintaisuuden suhteen, koska muutoin tällainen mietintö loppujen lopuksi menee hukkaan, koska tällä välin saamme tänne uusia sopimuksia. Grazie Elisabeth. Kiitos Elisabeth ja nyt Jaar ja sitten Tarabella. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle. Tämä on todella tärkeä aihe ja olen tyytyväinen siihen, että voimme todeta, että että meillä on siis äh, tällainen suuri proteiinivaje. Tätä ei voida mitenkään äh, sysätä syrjään, ja tämä on tärkeää todella tuoda esiin. On niitäkin, jotka sanovat, että vaje ei ole mikään äh, suuri ja että se pystytään korjaamaan aivan pikkutoimilla. Ja olen tyytyväinen ja kiitollinen esittelijälle siihen, tähän katsoa todella tulevaisuuteen. Tällainen aukko tarkoittaa markkinoita, markkinat taas tarkoittavat mahdollisuutta. Ja tässä voi todella tukea sitä, että tähän alaan investoidaan, mutta muistutan, että byrokratiakin täytyy tässä pohtia. Ei niin, että luovutaan YÖPen uudistuksessa erilaisista ala- palkkioista, ainakin Saksassa, tämä johtaa vääränlaiseen verotukseen. Eli tarvitaan tutkimusta, mutta myös todella tuloksia. Ja ehkä meidän täytyy todella käsitellä myös näitä GMO-kasveja. Ja yhdessä asiassa haluaisin todella tukea Jegleä. Eli tällaiset eläinperäiset Äh, teurasjätteet ja niiden käyttö. Mielestäni on todella hyväksymätöntä se, että se mikä kelpaisi esimerkiksi eläinravinnoksi, sitä ei saada vaikka sijoille antaa. Usein viemme tuotteita esimerkiksi kehitysmaihin ja tuhoamme siellä markkinoita. Eli periaatteessa, jos jotkut eivät eettisistä syistä halua syödä tiettyjä eläimen osia, niitä pitäisi kuitenkin saada toisaalla käyttää. Meidän tulisi ottaa tässä opiksemme VSE-kriisistä ja todella tarkastella tätä asiaa tarkemmin. Ja viimeinen huomio Tässäkin olen Jeglen kanssa täysin yhtä mieltä. Meidän tulisi katsoa, mitä maailmanmarkkinoilla tällä hetkellä tapahtuu GM-oiden suhteen. Meidän täytyy tämä selkeästi todella selittää kuluttajillemme ja tämä kaksijakoisuus. Eli jos me suljemme markkinat liian nopeasti, niin silloin voi käydä niin, että valkoisainen vienti menee Kiinaan ja silloin käy niin, että lopputuotteet tuodaan vasta Eurooppaan. Eli minusta tämä mietintö on hyvä, se on kattava, mutta joitakin asioita tässä voi vielä hieman viilata. Olisin tyytyväinen, jos ne pidettäisiin mukana keskustelussa, erityisesti juuri tämä käytettävät eläinjätteet. Tässä olisi todella syytä hieman käyttää maalaisjärkeä. Kiitoksia, Jaar. Seuraavaksi Tarabelle sitten Anjo. Président, moi je, je viens d'entendre de, tout. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen kuulennut tässä nyt kollegoja ja voin olla yhtä mieltä siitä, mitä on sanottu ja voin myös olla yhtä mieltä tämän Martin Haslingin mietinnön kanssa. Tässä on hyviä suosituksia ja esittelijä puhuu myös siitä, miten äärimmäisen riippuvaisia me olemme valkuaiskasvituonnista ja näistä eroista pohjois- ja etelän välillä. Ja ja myös siitä puhutaan, millä tavalla voidaan vähentää tätä riippumutta. Toivottavasti nämä ovat toimia, jotka ovat mukana uudessa YMPssä. On eräs seikka, jota haluaisin korostaa, ja Michel toikin tämän esille. 92-93 allekirjoitetut Blair House-sopimukset ovat myös sellaisia, että niihin täytyy puuttua. Michel muisti, muistutti juuri, että nämä sopimukset allekirjoitettiin aikana, jolloin Eurooppa, Euroopassa oli vain 12 jäsenvaltiota ja kontekstikin oli eri. Blair Housein sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on allekirjoitettu tärkeämpiäkin kansainvälisiä sopimuksia. Kioton pöytäkirja ennen kaikkea tässä. Minä tulen esittämään tarkistuksen tästä asiasta. Minä haluaisin, että tämä kohta olisi vahvempi ja että siinä tuomittaisiin nämä tulevat Blair House-sotimukset ja otettaisiin huomioon kansainvälinen kansainväliset sopimukset, en ole juristi valitettavasti, mutta nämä kansainväliset sopimukset ovat sen vastaisia, mitä myöhemmin on allekirjoitettu, sopimukset, joita myöhemmin on allekirjoitettu, ajattelen tässä kiotoa ja päästövähennyksiä ja niin edelleen. Kööpenhaminahan oli epäonnistuminen ja sitten mennään taas Cancuniin ja edelleen meillä on Blair Housein sopimukset. Pitäisi päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen tässä nyt. Ja toivottavasti saadaan valiokunnassa ainakin äänestettyä tästä enemmistöllä ja mahdollisesti myös parlamentissakin niin, että kyseenalaistetaan nämä Blair House-sopimukset. Minun mielestäni tämä olisi vahva viesti ulkopuolelle ja mahdollistaisi myös sen, että tulevaisuudessa toivon mukaan voitaisiin saada aikaiseksi sellaista politiikkaa, jolla voitaisiin vähentää riippuvuuttamme valkoiskasvituonnista. Kiitos Mark. Seuraavaksi Anjo Stenreiners. Thank you very much, Chairman. I'll keep... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pidän nyt silmällä teidän nojaanne. Minä kirjoitin ylös neljä seikkaa, joiden suhteen Euroopan unioni on tehnyt proteiinituotannon hankalaksi. Ja päällimmäisenä on kalajauho. Samalla kun minä puhun, Pohjan merellä pyydystetään kalaa ja suurin osa kalasta heitetään takaisin kuolleena mereen. Kaikki kalat pitäisi saada tuoda maihin, jotta voitaisiin käyttää kalaakin eläinten rehuna. Sääntöjen mukaan kala joudutaan heittämään yli reunan. Minä en ymmärrä, miksi kana ei voi syödä sian jäännöksiä ja miksi sika ei voi syödä kana teurastusjätteitä. Minä haluaisin mennä hieman pidemmälle ja muistuttaa valiokuntaa siitä, että muinoin luita käytettiin fosfaatilannoitteena. Ja tämän lannoitteen avulla sitten voitiin kasvattaa valkoiskasveja. joten hajauttaminen ja sääntöjen purku tässä on tarpeellista. Kolmas seikka, joka on vaikeuttanut EU-ssa sen elämää, romanialaiset viljelijät ovat vieraat minun toimistossani, ikävä Romanian varapuheenjohtajille paikalla. He kertovat minulle, että sitten kun Romania, ennen kuin Romania liittyi unionin, unionin siellä kasvatettiin soijaa, mutta mutta heille kerrottiin, että mikäli Romania haluaa liittyä, heidän täytyy lopettaa tämä geenimuunnelun soijan viljely. He pyrkivät sitten viljelemään tavallista soijaa ja tämä ei onnistu. Tämä oli jälleen tappioksi EUn valkuaisviljelylle. Yritykset, jotka haluavat tuottaa torjunta-aineita uusia valko- valkoiskasvien varten on hankala, koska EUn lainsäädäntö määrittelee tarkalleen mitä että saa käyttää, mitä ei. Tämäkin vaikeuttaa valkuaisaineiden kasvatusta. Mikäli kaikki nämä asiat hoitaisiin kuntoon, niin tilanne olisi paljon parempi. Kiitos. Seuraavaksi Reimer, sitten Bove. Kiitos. Kiitoksia ensinnäkin tästä mielenkiintoisesta mietinnöstä. Minulla on kuitenkin joitakin huomioita. Ensinnäkin pohdin, miksi vajeet esitellään tällä tavoin kielteisessä valossa. Vajehan voi olla myös myönteinen asia, koska näin muut valtiot ja muut alat ehkä hyötyvät. Eli meillä ei ole tällaista valkuaisvajetta pelkästään, tai tämä ei ole ainut vaje, vaan meillä on myös kananmunan tuotannossa vajetta. Tämäkin täytyy muistaa. Sitten soja, Soja ei ole sellainen valkuaisaine, jota ollaan markkinoimassa ensisijaisesti eläimille tai öljytuotantoon. Eli tässä tavalla toimitaan kaksinkertaisesti väärin. Ja tässä taas kilpailevassa asemassa on muu valkoistuotanto, ja tämä ei maanviljelijöiden mukaan kannata. Meillä on vähän viljelyalaa ja kilpailu kasvaa tässäkin asiassa ja siksi on hyvin tärkeää, että emme välttämättä pidä maailmankauppaa, vapaata kauppaa pelkästään kielteisenä, vaan täytyy muistaa, että siitä voi syntyä monenlaisia etuja. Maailmassa EUn ulkopuolella on maa-aloja, jotka sopivat paremmin valkoisen viljelyyn kuin ehkä e- EUn viljelymaa. Tämä täytyy muistaa. Ja valkoisaine ei ole aina valkoisaine. Se koostuu erilaisista aminohapoista, ja eläinlajit tarvitsevat erilaisia aminohappoja ja siksi kaikki mahdolliset valkoiset kasvit eivät välttämättä ole ihanteellisia eläinten ruokkimiseen. Eli soija on hyvin sulava aine, mutta kaikki muut kasvit eivät ole yhtä ihanteellisia. Sitten eläinperäinen valkuaisaine. Tästäkin täytyisi mielestäni todella keskustella, koska toisaalta emme halua mitään pakkokannibalismia, mutta näin olemme toteuttamassa sikojen kohdalla pakkokasvissyöntiä. Kyllä, sijat söisivät vapaasti kasvatettuna muutakin kuin kasviksia. Sitten meillä on ongelma siinä, että emme pysty luopumaan tästä valkoistuonnista ja riippuvuudesta siihen. Eli sitä ei saada laskettua nollatasolle. Se ei ole mahdollista. Mutta toisaalta keskustelemme edelleen GMOiden kieltämisestä tai hyvin matalista kynnysarvoista, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Tästäkin täytyy keskustella. Eli jos emme voi välttyä tuonnilta, niin silloin meillä ainakin pitäisi olla varaa muotoilla ja muokata niitä niin, että emme jää kaikkien markkinoiden ulkopuolelle. Kun viimeksi uudistettiin YMPtä, niin sanottiin selvästi, että tuet halutaan irrottaa tuotannosta – Jos tukisimme suoraan valkuaisaineiden tuotantoa, niin silloin se ei olisi VTOn sääntöjen mukaista ja tämä täytyy todella ottaa huomioon, koska siihen liittyy vaaransa. Kiitos. Grazie, onorevole Reimes. Bo... Kiitos, Reimes. Seuraavaksi José Bové ja sitten Capula Santos. Merci. Uh, moi aussi je voudrais remercier évidemment. Minäkin haluaisin tietystikin kiittää Martin Hoislingin hän tekemästään työtä Kiitän samankaisesti kaikkia niitä, jotka ovat tehneet hänen kanssaan yhteistyötä. Michel Darden esimerkiksi ollut mukana silloin, kun hän oli Barnierin kabineteissa Ranskan hallituksen toiminnassa. Hän tarkasteli juuri tätä kasviproteiinin kysymystä, joten uskon, että hänen panoksensa on erittäin tärkeä tämän asian suhteen. Haluaisin vain esittää muutaman huomion. Ensimmäinen niistä liittyy Blair House-sopimuksiin. Juridisesti katsona kansainvälisesti pätee Blair House-sopimus. Ja se estää meitä toimimaan Se pakottaa meidät siihen tilanteeseen, jossa me olemme tänä päivänä. Minä katson, että tämä vuodelta 1992 oleva sopimus, niin kuin Mark Tarapela oikein totesi, on sopimus, joka on VTOn kanssa yhteen, yhteen sopiva. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä liittyy myöskin suosituimmuuskohteluun ja suhteeseen Yhdysvaltoihin. Tuona aikana Blair House-sopimus koski soijan tuottajan maita. Ja mitä tämä sitten tarkoitti käytännössä? Tämä tarkoittaa sitä, että soja pystyttiin tuomaan unionin ilman tulleja. Nolla tullitaso oli Yhdysvaltain etujen mukainen sopimus. Ja 60-luvulla jo EU-Yhdysvallat totesivat, että mikäli haluatte viedä viljaa, niin silloin kasviproteiinia täytyy voida tuoda Eurooppaan ilman, että tästä peritään tulleja. Tämä oli tässä taustalla. Tänä päivänä uskon, että VTO on sääntöjen mukaan emme ole enää Blair sopimuksen sitomia, kun tämä koskee tätä viiden miljoonan hehtaarin rajaa esimerkiksi viljelyn osalta ja toisaalta tullittomuutta tuonin osalta. Minun mielestäni keskustelu ei ole keskustelu vielä käyty päätöksen saakka. Ja meidän täytyy todellakin nyt vihdoinkin saada jotakin tehtyä kansainvälisten normienkin, kansainvälisenkin lain valossa. Minun mielestäni tärkeä elementti tässä on se, että kun on kyse sojan tuonnista tänä päivänä, niin Nämä ovat periaatteessa sellaisia toimia, jotka aiheuttavat kauppataseen alijäämää Euroopan suunnalla maataloustuotteiden osalta. Ja tämä alijäämä johtuu tästä tuonneesta. Meidän pitäisi pyrkiä vähentämään tätä painetta ja mahdollisesti jopa päästä tästä vajeesta eroon, mikä voitaisiin nyt muuttaa kasviproteiinin tuotantoa, edistäen sitä. Ranskassahan ympäristöministeri ja maatalousministeri ovat osoittaneet, että kun muutetaan tuotantoa pelkästään 7 prosentin osalta viljan tuotannosta siirrytään kasviproteiinin tuotantoon vain 7 prosenttisesti, niin tämä lisää tämä vähentää 41 prosentilla riippuvuutta tuonnista. Ja nyt Tämä koski vain soijaa, mutta niin kuin Martin Hoisling totesi, että kun otetaan huomioon kaikki kasviproteiinit, niin tämä on erittäin merkittävää eläinten ruokinnan suhteen, olipa sitten vuohista, lehmistä tai lampaista kyse. Ja kun tarkastellaan sianlihatuotantoa ja kanan kasvatusta, niin tämä olisi merkittävä panos näiden ruokinnan suhteen. Ja kun tarkastellaan vaihtoehtoja märehtyröiden ruokinnaksi on olemassa joitakin erittäin houkuttelevia vaihtoehtoja äh, viljelijän kannalta, kun tarkastellaan kustannuksia ja sitten toisaalta vuoroviljelyä. Kaikki nämä seikat täytyy ottaa huomioon. Tässä on tapahtunut hyvin merkittävää kehitystä myöskin laatumerkintöjen suhteen. On olemassa erilaisia merkintöjä, kuten punainen merkintä ja niin poispäin ja täten voidaan täsmentää, että proteiini, joka on, on ruokittu eläimille, on tuotettu paikallisesti tai alueellisesti. Näiden merkintöjen, laatumerkintöjen määrä on juuri suunnattu kuluttajille Kuluttaja voi tehdä valintoja ja tämäkin täytyy ottaa huomioon. Tämä on tärkeä seikka. Ja kolmas keskustelun aihe liittyy GMOihin. Minä en usko, että tämä on se seikka, joka pitäisi ottaa mukaan keskustelua. Kiimosta täytyy keskustella, mutta tämä on sellaista keskustelua, mitä pitäisi sokeuttaa kasviproteiinikeskusteluun. Vaikkakin suuret eh, maatalousalan yrittäjät, kuten Kärkil ja muut, ovat haluavat sotkeentua tähän keskusteluun ja haluaisivat itse saada monopolin tällä alalla, niin tässä ei ole, tyyppi, ei ole kyse samantyyppistä viljelmästä kuin Etelä-Amerikassa esimerkiksi. Nyt eh, nähdäkseni pitäisi tietää, onko taloudellisesti katsottuna esimerkiksi vuoroviljely ja tässä yksi vaihtoehto ja toisaalta tarkastellaan kauppatasetta, onko järkevää ryhtyä tällaisen viljelyyn vai ei, minkä tyyppistä proteiinia kannattaa äh, viljellä. Ei kyse ole sitä, että onko GMO-proteiinista kyse vai muusta proteiinista. Nähdäkseni tässä ei tehtäisi mitään palvelusta parlamentin, mikä on kaksi asiaa sotkettaisiin keskenään. Kiitos. Luis Capula Santos Estendes. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu. Kuten viime viikonin keskustelu hintojen vaihtelustakin osoitti. Haluaisin kiittää esittelijää, joka erittäin oikealla tavalla tämän ongelman tuo esille, mutta minun täytyy myös tunnustaa oma pettymykseni siihen, että tässä ei ole mitään konkreettisia ratkaisuja mukana. Olisi hyvä, jos me saisimme konkreettisia ratkaisuja. Joko me e, muutamme kansainvälisiä sääntöjä, niin kuin täällä jo e, sanottiinkin, eikä tämä varmasti ole mitenkään helppoa, tai me luomme sellaiset olosuhteet, joissa voidaan lisätä sisäistä tuotantoa Silloin meillä voi olla erilaisia vaihtoehtoja, jos meillä on tulevan YMPn uudistuksen yhteydessä mielikuvitusta. Ja toivottavasti esittelijä voi nyt esittää ja voin esittää itsekin tarkistuksia, jotka voivat inspiroida tähän, niin että lähdemme tälle tielle. Sitten tämä kolmas keskustelun aihe, tässä ovat GMOt ja rehut, ja me emme voi yhdistää näitä keskusteluja. Minä todella toivoisin, että keskittyisimme siihen, mikä on mahdollista uutena, ottaa mukaan tähän uuteen YMP, niin että voidaan kannustaa sisäiseen tuotantoon. Jos maan viljelijät eivät tuota, niin se johtaa siitä, että ei ole kilpailukykyistä tuottaa valkoiskasveja. Jos se ei ole kilpailukykyistä, niin silloin meidän täytyy toimintaolosuhteita muuttaa. Ja minä todella toivon, että esittelijä voisi auttaa meitä nyt voittamaan nämä ongelmat, joita tässä on. Kiitoksia. Grazie. Molto grazie, Luis. Ad... Kiitos. Sitten Albert Dess. Anteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Martin Hoislingia tästä mietinnöstä ja voitaisiin tukea suurinta osaa tekstistä. Ja tästä tulee varmasti hyvä mietintö, kun huolenaiheeni saadaan tähän mukaan. Haluaisin viitata siihen, mitä Raimers totesi. Ei voida sanoa per- pelkästään, että vaje on heikkous. Meillä on Saksassa valtaisa oliviöljyvaje. vaje Emmekä me pohdi sen sivuuttamista. Kyllä me, meidän täytyy elää sen kanssa, mutta kysymys kuuluu, onko meidän tyydyttävää näin suuren vajeeseen? Mielestäni ei. Ne kohdat, jotka Jegle ja muut ottivat esiin, jos ne toteutettaisiin, silloin vaje pienenisi. Ja olisi järkevää, jos Euroopassa todella tätä vajetta lähdettäisiin pienentämään. päätökset, joita on tehty komissiossa ja neuvostossa, ovat johtaneet siihen, että jollakin alueella vaje on kasvanut. Vajerissa on paljon rehun kuivatuslaitoksia, joissa käytetään kuuma ilma. Tämä on hyvin ympäristöystävällistä. Usein laitteet toimivat biomassalla. Usein kuitenkin se, että ollaan siirrytty, siirrytty suoriin pastakohtaisiin tukiin, on johtanut todella siihen, että kuivatetaan entistä pienempiä määriä omalla alueellani. 300 maanviljelijää kuivatti yli 10 000 tonnia ja nyt luku on 2800 tonnia, eli noin reilu neljännes. Ja hehtaarikohtaisesti tässä puhutaan yli tuhannesta hehtaarista vähemmän. Eli viljelyala on todella pienentynyt ja siksi pohdinkin, eikö tässä pitäisi hieman mennä toisenlaiseen suuntaan. Me tarvitsisimme 10 000 tonnia per hehtaari valkoiskasveja. Tämä ei ole toimiva. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että todella lähdemme toimimaan oikeasuuntaisesti. Itse omassa tuotannossani olen pystynyt tuottamaan ilman tuontia, eli kyllä tämä on mahdollista, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että tulemme hieman vähemmän riippuvaisiksi valkuaisaineista, vaikka se ei täysin onnistuisikaan. Nyt palankin alkuun. Jos mitään vajeita ei enää maailmassa olisi, niin silloin ei tarvittaisi enää kauppakomissaariakaan. Bene, grazie Albert. Adesso chiudo. Kiitos Albert. Nyt sitten Paulson päättää keskustelun. Tack herr ordförande och tack för en mycket intressant debatt som kan... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos tästä äärimmäisen rakentavasta ja hyvästä keskustelusta. Nyt täytyy todellakin paljon pohtia, eikös vain ennen kuin toimitaan. Itse olin esittelijänä useiden eri asetusten kohdalla, joissa puhuttiin eläinperäisistä tuotteista. Ja kysymys oli eritoteen eläinperäisistä jauhoista, liha- tai luuperäisistä jauhoista. Olen vahvasti siis seurannut asioiden kehitystä ja tieteellistä tutkimusta. Ja nyt me olemme aivan uudenlaisessa tieteellisessä paradigmassa menossa nyt. Minä haluaisin, että uudelleen tarkasteltaisiin eläintuotteista annettuja asetuksia. Meillähän oli dioksini kana skandaali, erilaiset elintarvikeskandaalit, VSE, skandaali Euroopassa ja nyt Euroopassa enää ei tällä hetkellä ole tällaista kaaosta. Suurin osa ongelmista on ratkaistu ja tilanne ei sitten ollutkaan ihan niin vakava kuin ajateltiin. Minä uskon, että joka tapauksessa nyt ennen kaikkea pitää pitää mielessään, mielessä tämän YMPn uudistus. Siis me haluamme jatkaa tätä keskustelua. Minä uskon, että kala tai eläinjauhot voidaan oikein hyvin tehdä sillä tavalla, että niillä voidaan ruokkia eläimiä. On tiettyjä lähteitä, joita ei voida hyväksyä. Tästä olemme yhtä mieltä, mutta on äärimmäisen tärkeää maidon tuotannon kannalta ja samoin kuin lihan tuotannon kannalta saada käyttöön korkealaatuisia kasvuproteiineja. Ajatellaanpa sikatuotantoa pitäisi ryhtyä keskustelemaan sitä, millaista proteiinia halutaan antaa sian sijoille verrattuna karjaan. Mutta ei tässä voida lähteä kannibalismiin. Ei eläimille voi antaa ö, eläinperäistä jauhoa sellaista eläimistä, jotka kuuluvat samaan ryhmään. Eli siis toisin sanottuna sijat eivät voi syödä sian lihasta tai luista tehtyä jauhoa. Mutta on kuitenkin eräs seikka, jota ei vielä ole riittävästi arvioitu. Jos me kiellämme riskipitoiset aineet, esimerkiksi karja teurastamoista, jos me täysin kiellämme sairaista eläimistä tehdyn lujauhon käytön. Jos me haluamme pelkästään vain ja ainoastaan kasviperäistä valkuaiskasvituotantoa, niin miten tästä nyt sitten päästään eteenpäin? Minä sanoisin, että kana- ja sientuotannon osalta ei tässä nyt voida pärjätä. Minun mielestäni kalat ja, kanat ja siat voivat syödä karjateurastamoilta tulevaa lihaluujauhoa. Ei tässä ole ongelmaa proteiinien osalta. Nämä eläinproteiinit, joita meillä on, niiden ei pidä kaikkea soijaa esimerkiksi korvata tästä. Me tietysti olemme yhtä mieltä, mutta nämä ovat kuitenkin niin tärkeitä proteiineja myös ympäristöllisesti. Tämä on äärimmäisen kestävällä pohjalla olevaa valkuaisaan, että meidän pitäisi nyt tarkastella, ajatella tilannetta ja miettiä, eikö voitaisi hyödyntää näitä korkea energiatason ö, proteiineja ennen kuin vain lisätään biomassa. Kiitoksia varapuheenjohtaja Paulsen tästä puheenvuorosta. Muistutan koko valiokunta siitä, että viime viikolla täysistunnossa, kun keskusteltiin erilaisesta eläinkasvatuksesta, niin tässä päätettiin mennä siihen suuntaan kuin mitä Paulsen, Paulsen juuri sanoi. Itse olen hänen kanssaan todella samoilla linjoilla. Nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Herselen, olkaa hyvä. Nyt. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Komission nimissä haluaisin niin ikään todeta, että mietintö, joka koskee proteiinivajetta Euroopan unionissa, on oikein hyvä. Kuten hyvin tiedätte ja kuten esittelijäkin totesi, ongelmana on se, että koko urani ajan kun on toiminut komissiossa. Tämä ongelma on ollut jo olemassa. Vuodesta 2008 lähtien tästä on keskusteltu ja on ryhdytty toimiin tai keskusteltu toimista, joilla voitaisiin parantaa tilannetta. Toimiin on ryhdytty, mutta tulokset ovat olleet monenkirjavia. Monen väliset tai kansainväliset kauppakumppanimme ovat myöskin osoittaneet hyvin paljon kiinnostusta aihetta kohtaan. Kuuluisa Blair House-sopimus jota Bove ja muut käsittelevät totesivatkin jo, että vuodesta, vuonna 1992 sovittiin 5,4 hehtaarin säännöstä ja tuotantomäärästä täytyy kunnioittaa. Terveystarkastuksen myötä tätä erityisä säännöstä ei enää ole, joten Berha-sopimus ei päde niinkään, kun näitä säännöksiä ei ole. Tällä välin totesin, että öljykasvin siementen kas, tuotanto on lisääntynyt 11 miljoonaa hehtaarilla, joten nyt ollaan jo reilusti yli sen 5,4 miljoonaa hehtaaria, josta alun perin sovittiin. Jos otetaan huomioon proteiinialan kehitys viime vuosina, tietystikin ollaan vielä vajeen puolella, mutta 28,5 prosentista on päästy viime vuosina paljon parempiin lukuihin, 35 prosenttiin biopolttoaineita. Niitäkin tuotetaan enemmän ja tämäkin tuo jotakin sivutuotteita, proteiininomaisia sivutuotteita. Kuten herra Hoisling totesi, mietintö tulee erittäin hyvän aikaan, koska nyt ollaan menossa keskusteluihin vuoden 2013 jälkeisestä politiikasta ja komissio tulee antaman, suuntaa antavan asiakirjan lähiaikoina. Herra Hoisling on hoitanut asiaa erittäin tehokkaasti, koska hän jo siterää komission asiakirjaa kohdasta kuuluu, jossa me viittaamme tai ehkä viittaamme, koska asiakirja ei ole vielä edes hyvä proteiineihin. Minun täytyy sanoa kuitenkin, että kun hän siterää 17 toteaa, että kyse on 17. päivästä marraskuuta, niin tässä pitäisi olla 18. marraskuuta, koska komissiossa keskustelu on lykätty yhdellä päivällä. Eravamo tutti corrente, grazie. E- no niin, kyllä me tämän korjaamme, ei huolta, kiitoksia. Nyt haluaisin palauttaa puheenvuoron esittelijä Hoislingille vielä loppukommentteja varten tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Ja, ich darf jetzt Kollegen Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita lämpimästi kommenteista ja panoksesta keskusteluun. Hyvin monet seikat otettiin jo puheeksi, jotka ovat mietinnössäni mukana. Haluaisin vielä painottaa sitä, että meidän täytyy ottaa pohjaksi yhteiset näkemykset, ei niinkään näitä marginaalisia kysymyksiä, vaan ne seikat, joista ollaan yhtä mieltä. Olemme yhtä mieltä siitä, että ongelma on jo pitkään olemassa ja nyt voidaan todeta, että keskustelu on käyty vielä loppuun saakka. On olemassa maita, joissa on tapahtunut hyvinkin myönteistä kehitystä. Ja tätä täytyy tarkastella ja täytyy tarkastella sitä pitkällä aikavälillä ja muuttaa suuntausta ja parantava tämä toimi pitäisi ottaa pohjaksi. Täällä puhuttiin myöskin eläinproteiinista. Me olemme tätäkin käsitelleet keskustelussa. Monilla aloilla Turvallisuus on asia, joka täytyy ottaa pohjaksi. Tästä olemme täysin samaa mieltä. Ja tuo myöskin komissiota näissä vaatimuksissa, koska moni, monet skandaalit ovat osoittaneet, että tehokas valvonta on ongelmallista. Sen aikaansaanti on vaikeaa. Ja meidän pitää aliarvioida riskejä. Ja saattaa syntyä väärinkäsityksiä, mikäli nyt otetaan takapakkia päätöksestä. Että me täytyy hyvin herkin sanakääntiin puuttua näihin seikkoihin. Herra Jaara totesi, että meillä on myöskin vientiä, lihan vientiä, joka hieman tasoittaa tätä tilannetta. Ja sitten nämä kuuluiset kanat, jotka päätyvät Afrikkaan, niin tämä on hieman eri keskustelua. Ei suoraan liity tähän, mutta tosiasia on, tosiasiassa tilanne on kuitenkin näin joten joissakin suhteissa meillä on tällaisia luksusongelmia, että me viemme. Ja tietysti tätä puolelta ottaa täytyy ottaa huomioon, mutta lähinnä on kyse valvontaongelma. Minä katson, että olisi hyvin vaikea puuttua eläinproteiinikysymykseen ilman, että siirrytään kannibalismiin ja tietystikin suuren yleisenkin suuntaan meidän täytyy olla vastuussa teoistamme. Ja tämäkin yleisön näkemystä täytyy ottaa huomioon. Ja sitten GMO-soija minä aivan tietoisesti omassa mietinnössäni jätin mainitsematta eksplisiittisesti tämän puolen. En haluaisi, että nyt käydään tästä rinnakkaiskeskustelua, mitä mielellään voida keskustelua, jota voitaisiin hyvin käydä muualla ja jota täytyykin käydä muissa yhteyksissä. Mitä enemmän Euroopassa kasvatetaan valkoista, sitä kärjestetymäksi tämä GMOkin gmo käy. Ja monilla aloilla meillä on jo vaihtoehtoja. Enkä usko, että on oikein ja kohtuullista, että nyt Euroopassa mikäli halutaan kasvattaa lisää soijaa, niin ei hyväksytä GMO-sojan kasvattamista. Ja kuitenkin Brasiliassa suurin osa on GMO-soja ja Itävalta esimerkiksi on maa, jossa GMOita ei käytetä laisinkaan, mutta siitä olematta siellä on soijan viljelyä, joten ei tämä nyt pidä tarttua, vaan pikemminkin muita toimia täytyisi pohtia. Useat puhujat viittasivat Blair house sopimuksen Komissio totesi, että periaatteessa se ei edes päde enää. Joten minuahan hämmästytti komission kanssa käydyssä keskustelussa se, että se todettiin, että ei tämä nyt oikein käy, että nyt vain romutetaan tämä sopimus, mutta kuitenkin mikäli se ei ole enää voimassa, niin eikö sitten aivan selkeästi voida todeta, että Blairs-sopimus on kuollut ja kuopattu. Mutta tämä täytyy selkeästi muotoilla tietysti, ja tämä että mikäli kaupallisia ongelmia on, kaupapuolella mättää, ja toisaalta koko tämä tuonti on ilman tullia toteutettavaa, tuontia, sitten on näitä sääntöjä ja rajoituksia, niin komission kantaa oli hieman vähän vaikea seurata, mikä komission kanta loppujen lopuksi kysymyksessä on. Tämä jäi hieman epäselväksi. Ja mistä säännöstä nyt on päästy ja mistä neuvotellaan uudelleen, tämä ei selväksi. Tietystikin on olemassa ideologisia näkemyksiä, joita voidaan toitottaa vapauttaa ja vapaakauppa sinänsä on hyvä asia, mutta loppujen lopuksi sitä täytyy pohtia hieman syvällisemmin. Ei tämä ole yksinkertaista. Ja kun on kyse vajeesta ja pitkäaikaisesta vajeongelmasta, niin tämä on ongelma Euroopan maataloudelle. 80 prosenttia, mikäli on vajetta, niin se on, ei ole mikään pieni vaje, eikä sitä yhdessä yössä voida ratkaista ja saattaa tasapainoa. Työryhmä, joka käsittelee asiaa, päätyi loppujen lopuksi siihen, että Eurooppa ei ole sojan tuottajien kannalta houkuttelevin maa, vai eh, mahdollisesti Kiina on houkuttelevampi. Ja mikäli tilannetta halutaan muuttaa ja todetaan, että meillä on valtava ongelma tämän vajeen kanssa, niin tätäkin puolta täytyy pohtia. Ja mitä Albert Dez totesi, ongelmasta, niin Euroopassa on myöskin bananiongelma, mutta tämä on taas eri asia, koska Euroopassa voidaan viljelyteknisillä keinoilla vähentää valkuaiskasvien vajetta. Valkuaiskasvit kuuluvat eurooppalaiseen maatalouteen. Näin on ollut asiana jo vuosisatojen ajan. Ja juuri maatalousuudistuksen yhteistä maatalouspolitiikan myötä on sallittu se, että valkuaiskasvien viljely vain vähenee. Sillä olisi kuitenkin valtavasti potentiaalia, potentiaalia joka jää käyttämättä valkoiskasvinviljelijöittäin. Ja sitten siementuottajat, ei heitäkään kiinnosta tehdä tutkimusta ja tuotekehittelytyötä, mikäli viljelyala vain pienenee, joten tässä olisi paljon potentiaalia ja paljon työtä tehtävänä tilanteen korjaamiseksi, kuten sanottua. Olen iloinen siitä, että sain myönteisiä kommentteja. Mietintö voisi olla pidempikin, mikäli hyvin paljon kommentteja ja hyviä kommentteja tulee, niin ei siinä mitään. Voidaan paisuttaa tätä mietintöä, mikäli itse kukin pitää jotainkin tiettyä asiaa tärkeänä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä, niin voin ottaa nämä huomiot huomioon ja, ja meidän täytyy ottaa etu siellä ne kysymykset, joista olemme samaa mieltä, ja muiden seikkojen suhteen olen suhteellisen optimistinen niin, että loppujen lopuksi saamme yhteisen sävelen kaikumaan. Ja mikäli parlamentti pystyy laatimaan vahvan kannanoton ja vahvan tekstin pohjaksi, niin uskon, että pystymme muuttamaan asioiden tilaa. Toivottavasti loppujen lopuksi tähän pääsemme. Grazie Martin. Allora... Kiitos Martin ja onnea tähän työhösi. Yritämme kuten tavallista päästä yhteisymmärrykseen, joka olisi mahdollisimman laaja. Nyt sitten viimeinen esityslistan kohta, eli kohta kuusi. Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde. Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Hyvät kollegat, matkailu on taloudellisesti äärimmäisen merkittävä. Se vaikuttaa talouden kasvuun, työllisyyteen Euroopassa. Se, että matkailu on moninaista, on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan parantaa matkailualan kilpailukykyä EU:ssa. Tähän liittyy myös maaseutumatkailu. Sillä täytyy olla merkittävä rooli ja näin voi myös olla. Tässä esittelijänä on varapuheenjohtaja Niko Lesku joten annan hänelle välittömästi puheenvuoron, jotta hän voi esitellä tämän mietintönsä. La început câteva detalii în legătură cu comunicarea prezentată de comisie. Odată... Kiitoksia. Niin, tämä on komission tiedonannon pohjalta tehtävä mietintö Lissabonin sopimus antoi Euroopan unionille toimivaltuuksia matkailukysymyksissä koska Euroopan unionilla nyt on nämä uudet toimivaltuudet, niin komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja tärkeimpien matkailutoimijoiden kanssa ehdottaa, että luodaan uudet puitteet matkailulle. Komission mukaan tärkeimmät asiat tässä ovat kilpailukyvyn lisääntyminen, lisääminen, kestävän matkailun edistäminen, laatu, vastuu, ja Euroopan vakauttaminen kestävänä matkailukohteena sekä rahoitusvälineen luominen. Komissio ehdottaa kilpailukyvyn parantamiseksi matkailutarjonnan parantamisen, matkailutoimijoiden ammatillisen pätevyyden lisääntymisen, ja matkailun taloudellis-yhteiskunnallisten seikkojen tietoisuuden lisääntyminen, lisääminen, jotta meille, Euroopan unioni saataisiin kestävää matkailua, niin tämä vaatii Euroopalta paljon. Komissio ehdottaa, että jotta Euroopan näkyvyys parantuisi, niin luodaan useita eri välineitä ja luodaan todelliset eurooppalaiset puitteet eri välineiden ja rahoitustoimien potentiaalia täytyy täysimääräisesti hyödyntää. On olemassa jo erilaisia eurooppalaisia matkailuohjelmia YMPn toisessa pilarissa – 2013 vuoden jälkeiselle ajalle ei ole vielä mitään erityisiä sitoumuksia sen osalta, mutta mahdollisuus tukea matkailua kulkee käsi kädessä Euroopan unionin painopistealueiden kanssa. Minkä vuoksi nyt sitten täytyy tästä mietintö luoda, kun puhutaan eurooppalaisesta matkailusta? Euroopan matkailun kohteen merkityksestä täytyy pitää kiinni. Jokainen meistä on viettänyt loomiansa maatiloilla tai erilaisissa hotellissa. Me kaikki tiedämme, miten tärkeitä nämä ovat ja miten paljon potentiaalia niissä on. Maaseutun matkailu on erittäin tärkeä sektori. Meillä on yli 500 000 erilaista maaseutumatkailumajoituspaikkaa. majoituspaikkaa ja vuosittainen kasvu on noin 10-15 prosenttia aikana, jolloin matkailu kasvoi vain 4-5 prosenttia, joten maaseutumatkailu on sellainen ala, jonka pitäisi erityishuomiosta nauttia, kun parannetaan elämänlaatua myös maaseudulla, niin että voitaisiin välttää myös näiden maaseutualueiden väestökato. Tämä on yksi vaihtoehtoinen lähde myös maanviljelijöille. Komission tiedonanto kiinnittää erityistä huomiota maaseutumatkailun kehittämiseen. Ja tämä on perusteena myös, tällä perustellaan tätä perustellaan sillä, että tämä toiminta on erittäin tärkeää. Ja nyt täytyy edelleen painottaa sitä, että on välttämätöntä viedä eteenpäin niitä toimia, joihin on jo ryhdytty. Joten tässä täytyy asianmukainen rahoitustuki taata ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa tulevat toimet, joilla voidaan tukea maaseutumatkailua ja luontomatkailua näiden pitää vastata YMPn välineitä, eri toten ottaen huomioon tässä maaseutu, maaseudun ylläpitämiseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Komissio ehdottaa matkailufoorumia, jossa voitaisiin hyödyntää myös uutta teknologiaa ja voitaisiin antaa maaseutu yhteisölle myös laaja kaista mm, kattavuus. Joskus tässä kattavuudessa on vajeita. Tämän lisäksi pitäisi myös korostaa maaseutumatkailussa sitä merkitystä, joka on paikallisilla maataloustuotteilla – Ei tässä nyt enää tarvitse puuttua näihin asioihin, jotka te jo tiedättekin. Komission täytyy eh, kehittää vuoden 2012 jälkeen Kalipso-välinettä, koska kysymys on toiminnasta matkailusesongin ulkopuolella. Tämä eh, väline suuntautuu nuorille, eh, ikääntyneille ja vammaisille henkilöille. Eri toten täytyy kiinnittää huomiota tässä maaseutumatkailuun tämän asian osalta. Tämän lisäksi täytyy myös varmistaa se, että matkailulliset maaseutualueet kehittyvät, mukaan lukien tässä raja-alueet. Kysymys on hyvin rajallisista alueista, mutta uskon, että tarkistusten kautta voidaan vielä parantaa tätä kertomusta. Kiitos. Nyt siirrymme sitten keskusteluun, jonka aloittaa Luis Capulas Santos ja sen jälkeen sitten Paulsen. Puheenjohtaja, haluaisin vain tässä kiittää komission aloitetta. Tämä on äärimmäisen tärkeä sektori. Tämä on sellainen talouden ala, joka luo paljon työpaikkoja ja tämä on meidän intresseissämme. Millä tavalla voidaan luoda työllisyyttä maaseudulla? Ja tämä antaa oman panoksensa myös maanviljelykselle. Tässä täytyy korostaa maaseutumatkailukomponenttia. Sen täytyy olla mahdollisimman vahva ja toivottavasti voin tästä jo esittääkin jotakin tarkistuksia. Ja esittelijäkin jo sanoi, puhui tästä. Minusta olisi erittäin mielenkiintoista, että maan, eh, maatalousvaliokunta voisi, niin kuin komission asiakirjassakin on jo viitattu ja niin kuin eurooppalaisissa kulttuuripääkupungeissa, Meillä on nykyään eurooppalaisia kulttuuripääkaupunkeja, kenties meillä voisi olla tällaisia eurooppalaisia matkailupääkaupunkeja tai matkailualueita, niin että voitaisiin keskittää huomio ei pelkästään johonkin suuren kaupunkiin, vaan itse alueeseen tässä. Ja tällä tavalla voitaisiin todella korostaa ja vahvistaa maaseutumatkailua. Tämä on erittäin tärkeää myös luonnon syklin kannalta koska maaseutumatkailu mahdollistaa sen, että voidaan hyvin erilaisia tuotteita esitellä e, eri aikoina. Aina se ei ole pelkästään kausiluonteista niin kuin perinteisessä matkailussa, joka suuntautuu enemmän esimerkiksi rannoille, ranta-alueille – tässä on valtaisesti mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat sen, että voidaan vuoden varrella erilaista tuotevalikoimaa tarjota, ja tämä voi vetää puolensa uusia asiakkaita. Tämä on erittäin tärkeä Euroopan matkailulle ja myös eri matkailijaryhmille, kuten esimerkiksi ikääntyneille, jotka matkustavat yhä enemmän. Ja tässä voidaan myös saada asiakasvirtoja uusille nous, nouseviin talouksiin. Uusien ö, talousmahtien matkailijat voivat olla merkittävä matkailulähde. Ja tämä on hyvin tähdellistä tulevaisuuden kannalta. Ja he voivat tuntea kaikki ne ylpeyden aiheet, joita meillä maaseudultamme löytyy. Wish Kiitos. Sitten varapuheenjohtaja Paulsen, sitten Dorkman. Och jag bor då i en... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä elän erittäin harvaan asutussa kaukaisessa paikassa, joka on Luxemburgin kokoinen, miltei meillä on 10 000 asukasta vain minun konnassa, niin meillä on vuoriseutuja, meillä on hiihtomatkailua ja yli 60 000 majoituspaikkaa. Ja minun alueeni elää hyvin paljon matkailusta. Työpaikat ovat riippuvaisia matkailusta ja sen kehittymisestä. Mikä olemme tehdä yhteistyötä ja mikäli olemme johdonmukaisia, silloin maataloutta ja metsätaloutta voidaan kehittää ja maataloutta niin, matkailu niin ikään. Ja kaukaisilla seudulla näitä asioita ei voi erottaa toisistaan. Maatalous ja matkailu kulkevat käsikädessä. Meillä on saaria, ranta-alueita, vuoria. Ja on erittäin tärkeää, että kaiken tyyppiset alueet otetaan huomioon samassa yhteydessä. Ja samalla täytyy muistaa, että meillä on kulttuurikaupunkia, joissa on museoita, taidetta, taidenäyttelyitä. Ja tietystikin nämäkin ovat erittäin tärkeitä kulttuuriperintö nimittäin, mutta tällaista löytyy enemmän kaupungeista. 55 prosenttia tai jopa enemmän Euroopan unionin väestöstä asuu kuitenkin kaupunkialueilla. Tämä täytyy muistaa. Ja mitä tiheämmin asuttuja nämä alueet ovat, sitä suurempia ovat myöskin tarpeita päästä luonnon rauhaan, rauhoittumaan tällaiset alueet ja niiden kiinnostus tulevat vain lisääntymään. Tämä tuo hyvin paljon matkailupotentiaalia maaseudulle. Meidän täytyisi nähdä nämä asiat samassa yhteydessä nähdä tämä kokonaisvaltaisempi kuva. Maanviljelys, pienimuotoinen sellainen, ja elintarvikkeet, tuotanto ja käsi, teollisuus ovat elämän ehtoja, selviytymisen ehtoja harvaan asutuilla alueilla. Nämä kaikki sekä pitäisi nähdä samassa yhteydessä, eikä erottaa nyt toisistaan. E Kiitos. Sitten Herbert Dorfman ja sitten Anjin. Kiitos puheenjohtaja. Nyt matkailupolitiikassa olemme vasta tien alussa. Lissabon siirsi tämän asian yhteisön toimivaltuuksiin ja meidän täytyisi todella täyttää tämä nyt elämällä tämä politiikka. Täytyy pohtia, mitä, mitä kannattaa tehdä e- Euroopan tasolla, mitä taas ei. Osa asioista ei kuulu Euroopan tason toimiin, koska matkailu on hyvin alueellista ja siihen liittyy hyvin erilaisia toimia. Meillä on kulttuurimatkailua, vuoristoa, kaupunkeja, lähes kaikkea, mitä voi kuvitella. Ja jos nyt sanotaan, että voidaan pohtia yhteistä tarjontaa, niin jättäisin tämän kyllä mieluummin yksityiselle sektorille suunnittelun ja tämän tarjonnan muokkaamisen. Usein hotellin ovi ei, ei lähes edes enää riitä siihen, että kaikenlaiset matkailumerkinnät siihen pystytään liimaamaan. Itse tulen alueelta, jossa on hyvin paljon matkailua ja maatalousmatkailua ja alueellani noin 2000 maatalousyritystä hyötyy tästä. Ja tässä täytyy nyt ottaa huomioon kaksi näkökulmaa. Maatalous on hyvin tärkeää koko matkailulle. Esimerkiksi vuoristo, jos siellä maisema ei hoideta oikealla tavalla, niin turistit eivät sinne tuli, tule. Siksi on hyvin tärkeää, että maaseudusta tehdään houkutteleva. Me haluamme edistää maatalouspolitiikalla maatalouden ja erityisesti vuoristoalueiden roolia. Tämä on julkista hy- hyvää, joka tulisi ottaa huomioon maatalouspolitiikassa. Toinen kysymys liittyy liittyy itse tarjontaan. Maataloudella on matkailussa hyvin keskeinen rooli ja se pitäisi sille myös tunnustaa. Ja esittelijä sanoikin tästä jo oikeastaan kaiken. Eli maatilamatkailu, sen merkitys kasvaa edelleen. Toivottavasti sitä voidaan YMPn toisessa pilarissa jatkossakin tukea. Tiedämme, että tämä on kasvava markkina Meidän täytyy pohtia, kuinka sitä voidaan edistää edelleen. Siitä voi olla monille Euroopan unionin viljelijöille todella suurta lisähyötyä. Kiitos. Olen todella yhtä mieltä Dorfmanin kanssa. Minulla olisi itselläkin jotakin sanottavaa, mutta nyt keskustelun voisi päättää herra Anjy. Thank you, Chairman. Forgive me for being a little bit... Kiitos puheenjohtaja. To have a very pleasant countryside. Olen hieman kyyninen, mutta ennen vanhaan turistit tulivat katsomaan meidän hienoa meri, ilmastoamme ja ympäristöämme. Tänään kun menee, mitä siellä näkee? Tuuli, turbiineja ja turbiineja toisensa jälkeen. Nä, siellä olisi yhtään turbiinia, emme olisi liittyneet Euroopan unioniin. Mikäli matkailija tulee vierailemaan, patikoimaan, niin hän lääkee lähinnä kuolleita lintuja, jotka ovat törmänneet turpeeniin. Eli tämän, mikäli tämä ei riitä, sitten riitä, niin nyt sitten on vielä näitä aurinkopaneeleita, jotka heijastavat valoa ties minne suuntaan. Joten miten EU voisi auttaa brittimatkailua, niin lopettakaa tällaisten hirviöiden rakentaminen meidän maaseudullemme. Please. Bene, abbiamo finito il dibattito. Adesso... Hyvä keskustelu päättyy tähän. Nyt uh, Alunas-komissiosta Aluas saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. No, no, it's fine. Corretto? Okei, okay, grazie. Um, thank you so much. Ihan hyvin te sen ään sitten. Kiitoksia siitä, että päätitte antaa oman näkemyksenne meidän matkailu tiedonantoon. Tässä vaiheessa tiedän, että monet muutkin Euroopan parlamentin valiokunnat työstävät omaa näkemystänsä tähän tiedonantoon. Aivan kuten arvoisa herra Lupesko korostikin, komission tiedonanto liittyy vahvasti Lissabonin sopimukseen. Lissabonin sopimukseen, jossa ensimmäistä kertaa tunnustetaan Euroopan unionin toimivaltuus tukiroolissa jäsenvaltioiden suuntaan matkailun alalla. Kyse ei ole Euroopan unionin yksinomaista toimivaltuudesta, tämän kaikki tietävät. Ja tämän vuoksi tiedonannossa ehdotetut toimet ovat täydentäviä ja tukevia luonteeltaan. Lissabonin sopimuksen lisäksi tiedonanto, tiedonanto haluaa antaa oman panoksensa kasvustrategialle, uudelle Eurooppa 2020 strategialle, jossa matkailu mainitaan kilpailukykyisyys mielessä. Tämän vuoksi kilpailukykyisyys on vahvassa asemassa tässä tiedonannossa ja se kulkee käsi kädessä kestävyyden ja laadun kanssa. Kuten täällä jo korostettiinkin, niin tiedonannossa tuodaan esille neljä tärkeää pilaria. Kilpailukyky, laatu ja kestävyys, turi, matkailutoimijoiden vastuu tietysti ja neljänneksi Euroopan ja eurooppalaisten kohteiden näkyvyys, ei pelkästään tällaisten yhteyden tällaisen yhteisen tai yhteisten merkkien edistämisen kautta, vaan sen kautta, että autetaan jäsenvaltioita ja niiden kansallisia matkailuvirastoja paremmin huomaamaan niitä eroja, joita on markkinoiden välillä ja paremmin myös voisivat sitten markkinoida ja edistää eurooppalaisten matkailukohteiden käyttöä. Ja neljäs, neljäs prioriteetti on sitten parempi koordinointi ja parempi yhteistyö Euroopassa, koska matkailu on hyvin horisontaalista politiikkaa ja päätökset, joita tehdään maataloudessa esimerkiksi, niillä voi olla vaikutusta myös matkailuun. Ympäristölainsäädäntö, ehdotukset voivat omata oman vaikutuksensa esimerkiksi matkailuun, niin kuin monelle muillekin aloille. Maaseutumatkailusta ei tässä itse tiedonannossa niin paljon puhuta, koska meillä oli tässä tietty sivuraja, minkä pystymme käyttämään. Mutta näin ollen toimet ovat varsin epämääräisiä, mutta ne on mainittu niin, että niitä voidaan kehittää sitten täytäntöönpanovaiheessa. Tämän vuoksi meillä on tarkoituksena vielä tuottaa toinen asiakirja, aika lyhyt toimien täytäntöönpano suunnitelma. Ja tästä tullaan keskustelemaan ensi viikolla. No, itse asiassa tällä viikolla 18. ja 19. marraskuuta Euroopan matkailufoorumissa yhdessä jäsenvaltioiden ja matkailualan edustajien, matkailu, Euroopan laajuisten matkailujärjestöjen kanssa. Samoin mukana tässä keskustelussa tulee olemaan joitakin Euroopan parlamentin jäseniä eri valiokunnista. Tämä täytäntöönpanosuunnitelma luonnos antaa hieman enemmän näkemystä siitä, millä tavalla me haluamme yhdessä jäsenvaltioiden ja matkailualan kanssa panna täytäntöön näitä toimia. Tässä tarvitaan joidenkin osalta vielä tällaista valtavirtaistamista koska ne, ja hienosääntöä, koska ne ovat vielä varsin lapsen kengissä. Haluaisin mainita tässä Kalipso-aloitteen, joka on tällainen valmisteleva toimi, jota Euroopan parlamentti ehdotti ja jonka se hyväksyi. Ja vuodesta 2011 lähtien sen viimeiset kolme olemassaolon vuotta alkavat. Ja Kalipson tavoitteena on auttaa matkailusektoria ja jäsenvaltioita pääsemään er-, irti matkailun kausiluontoisuudesta ja yritetään ryhtyä miettimään niitä on, ratkaisuja, joilla voidaan päästä tästä ongelmasta eroon. Maaseutumatkailu on äärimmäisen tärkeä aspekti tätä nimenomaista aihe, aluetta, samoin kuin myös matkailun monipuolistaminen. Olimme yhteydessä maatalouspääosaston kollegoihin ja tulevan täytäntöönpanon osalta tulemme myös laskemaan heidän apunsa varaan niin, että voidaan parhaiten löytää synergiaa tässä ja saadaan aikaiseksi täytäntöönpanon osalta koordinoitu lähestymistapa. Kiitos. Hyvä. Kiitos komissiolle. Nyt sitten Varapuheenjohtaja Nicolescu saa loppupuheenvuoron. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ilmaisivat kantansa tähän keskusteluun. Kiitän myöskin komission edustajaa. Pistin merkille kaikki teidän huomionne ja tulen ottamaan ne huomioon sitten, kun laadin mietintöni lopullista teksti versiota. Tuen muutaman tekstejä näiden kommenttien myötä. Kollega Dorfman viittasi Euroopan kilpailukykyyn matkailualalla. On hienoa, että hän, hän mietti, onko meillä tätä kompetenssia vai ei. Voimmeko me vaikuttaa tämän kehittymiseen? Maatalous ja maaseutu, matkailu ja maaseudun kehittäminen on, ovat yksi tärkeä elementti Euroopan talouden kehittymisessä. Euroopassa on hyvin paljon jo sijoitettu tällaiseen, koska meillä on erilaisia eurooppalaisia rahoitusvälineitä, joilla voidaan tukea matkailutoimia maaseutualalla, joten ei tämä ole mikään uusi asia. Toivon kuitenkin, että tämä tyyppiset ohjelmat jatkuvat jatkossakin, ja kiitoksia, että komissio suhtautui näin avomielisesti tähän kysymykseen. Lisäksi me voisimme ryhtyä kampanjaan infrastruktuurien elvyttämiseksi. Maaseutumatkailu on vaihtoehto muun tyyppiselle matkailulle. Tämä voi olla kiehtova vaihtoehto sekä eurooppalaisille että muualta tuleville matkailijoille. Jotta tämä vaihtoehto olisi kiehtova, meidän täytyy ryhtyä tekemään maaseutumatkailusta mielenkiintoisempaa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ehdotuksista. Ja yksi ehdotus, joka oli erittäin tärkeä, oli maaseudun ympäristön ylläpitäminen. Kiitoksia joka tapauksessa tästä keskustelusta. Kiitoksia varapuheenjohtaja Nikulesku. Nyt voimme päättää valiokuntamme kokouksen. Muistuttaisin teille vielä, että seuraava kokous on torstaina 18. päivä kello 14 kello kaksi iltapäivällä. Ja tuolloin mukana on komission jäsen Cholos. Ja kokoussali on silloin 4Q1. Meillä on myös mahdollinen äh, kuunteluhuone käytettävissä 6Q2. Toista vielä. Cholos komission jäsen tulee esittelemään mm, kertomuksen, joka koskee YMPn uudistusta, eli 18. marraskuuta kello 14. Ja nyt sanoisin vielä, että määräaikatarkistusten jättämiselle Häuslingin valkuaisaine mietintöön on 29.11. kello 12. Ja tarkistuks... Tämä koskee siis Häuslingin äh, mietintöä. Valkuais vajetta. 29. marraskuuta kello 12 Luis, vielä on pyytänyt puheenvuoroa. Niin kohtaan seitsemän puheenjohtaja, eli muut asiat. Tämä on varmaan se kohta, missä nyt ollaan menossa. Minä haluaisin vain kiinnittää huomiotanne seuraavan seikkaan tämä tapaaminen komission jäsen Scholzin kanssa YMPn tulevaisuuden esittelyn osalta. Monet parlamentin jäsenet ovat sanoneet, että he ovat kutsuneet omista maistansa maatalouden edustajia niin, että he voisivat olla mukana tässä kokouksessa ja olen kuullut tässä, että tässä on jopa toinenkin kuuntelusali lisätty sieltä kuuluu, pelkästään äänen, ei näy, ei näe kuvaa. Minä haluaisin siis kysyä, minkä vuoksi Tätä kokousta ei nyt vain yksinkertaisesti järjestetä täysistuntosalissa. Minun mielestäni tämä olisi maatalousvaliokunnan arvon mukaista. On erittäin tärkeää, että mukana tässä tiedonannon esittely, esityksessä olisi myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja minun mielestäni tämä olisi meille itsellemmekin ihan hyvä asia, jotta en olisi hyvä, jos ponnisteltaisiin nyt niin, että voitaisiin hoitaa tämä kokous suuremmassa salissa kuin mihin se nyt on määrätty. Se on ottima idea. Tämä on erinomainen ehdotus. Eli että tämä kokous järjestettäisiin täysistuntosalissa. Täytyy kyllä sanoa, että sihteeristö jo on tätä yrittänyt Kapula Santosin pyynnöstä, mutta toistaiseksi tähän on saatu kielteinen päätös. Mutta jos kaikille ryhmille sopii, painostamme vielä tämän asian osalta, koska varmasti tämä kiinnittää todella paljon huomiota, herättää huomiota. Ja se, että tämä keskustelu järjestettäisiin täysistuntosalissa, lisäisi sen painoarvoa. Nyt vielä Alves muista asioista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vain halusin vielä vahventaa tätä asiaa. Minä itse kutsuin 16 maatalousjärjestöä omalta alueeltani niin, että he osallistuvat tähän kokoukseen niin olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi tässä hyvä sali tai ainakin kunnollinen kuuntelusali, jos ei mahdu tähän varsinaiseen. Grazie onorevole Alves. A questo punto se avete anche... Kiitos nyt käännyn tässä kaikkien ryhmien puoleen. Jos teillä on tarkkaa tietoa siitä, kenet olette kutsuneet ja kuinka monta henkilöä olette kutsuneet tähän tilaisuuteen, se varmasti auttaa meitä, kun esitämme tämän pyynnön tästä tilasta tai salista eteenpäin. Ja jos koordinaattoreille sopii, niin nyt pidetään pari minuutin tauko. Ja jatkamme välittömästi koordinaattoreiden kokouksella. Valiokuntakokous päättyy tähän.